Pan prezydent. Ladies and gentlemen, I will continue in my... Uh, Hyvät naiset ja herrat, jatkan tsekin kielellä. Tämänpäiväinen istunto on käynnistynyt. Ensimmäisenä esityslistan kohtana on komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Venezuelan tilanteesta. Pyydän nyt sitten komissiota. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvon jäsenet, Uutiset Venezuelasta.